Now, colleagues, we come to the votes. And first the report by... No niin, hyvät kollegat, äänestykset ja ensimmäisenä herra Speronin mietintö, hän ymmärtääkseni haluaa puheenvuoron. No. Apparently not. Uh, therefore, mua, mua, mua. I will... Me, me. Ilmeisesti ei. Minäkö? Or I will put the report... Siksipä äänes... Herra Golnish. Madame... Madame, vous le savez, puisque vous avez... Euh, Vous... Niin, puhem, rouva puhemies, tähän kenties tiedätte. Tähän itsekin olette ollut tekemisissä Euroopan tuomioistuimen kanssa koskemattomuuskysymyksiä, joka koski minua. Herra Brokin osalta kysymys on rahoituskysymyksestä. Kysymys on varmaan myöskin mielipiteenvapaudesta täällä parlamentissa. Tämä tasavertaisuus, joka on 20 vuoden ollut vallalla, täällä parlamentissa. Voidaan sanoa, että se on myöskin kunniaksi oikeusvaliokunnalle, koska tämä koskemattomuuskysymys on kehittynyt hiukan puolueellisesti ja pahoittelen kovasti sitä, että meidän toimii, ehkä tästä tulisi ihan järkeensä taas. Äh. Menemme nyt äänestykseen herra Speronin mietinnöstä. Herra Speroni, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies luin, että aloitamme kello 12.25 äänestykset, siksipä olin myöhässä. Halusin vain äh, erään luvun tässä ottaa esiin. On ollut väärinkäsitys tämän mietinnön perusteluissa. Äh, siinä oli luku 2900 euroa, mutta oikea luku on 2356,41 euroa. Kiitoksia tästä selvityksestä. Nyt menemme äänestykseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. Kiitoksia, Rasperoni. Sitten menemme Rova Scholdemosen mietintöön yleinen tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta. Yksi nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja selkeästi hyväksytty. Onnittelut esittelijällemme. Seuraava äh, asia on Rivasin mietintö H1N1 influenssan hallinnasta. Yksi äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijällemme. Seuraava asia on Rova Anjala Senderin mietintö Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä. Herra Harald Wögerbauer. Äänestätte sähköisesti. Ette näe äänestystä, teillä on siellä sininen valo, äänestys alkaa. Äänestys. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä nimitys on hyväksytty. Kiitokset esittelijälle. Seuraava asiaistuslistalla on eh, Rivellinin mietintö Välimeren yleisen kalastuskomission sopimusalueesta. Äänestämme asetusluonnoksesta 39 tarkistusta kalastusvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestänyt, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslausman luonnos nimenhuutoäänestyksenä. Nyt unohtui jotain. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma luonnos. Nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana äänestämme Rova Podimatan mietinnöstä innovatiivinen rahoitus sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla. Ja ymmärtääkseni meillä on pyyntö herra Gosesilta ennen kuin äänestämme tarkistuksesta yksi. No, nyt mikrofoni toimii. Kiitos puhemies. Tämä Podimatan mietintö, jossa otetaan esille tärkeitä kysymyksiä liittyen innovoiviin rahoitusvälineisiin, niin pahoittelen, että tässä on kuitenkin sekaannusta Pyytäisin sosiaalidemokraattista ryhmää pyytämään, vetämään pois tämän vaihtoehtoisen keinon, jota se on ehdottanut, jotta se yhteinen työ, jota on tehty, se vietäisiin päätökseen. Toiseksi pahoittelen sitä, että ryhdyttiin yhtäkkiä keinotekoisesti vastustamaan tätä pääomaa, pääomien transaktiomaksua Pahoittelen sitä, että tällä tavalla Euroopan parlamentti ei voi voimallisesti antaa hyväksyntäänsä tälle transaktiomaksulle olosuhteissa, jotka olisivat täysin järkeviä Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Thank you. I understand. Kiitoksia. Ymmärtääkseni herra Schulz haluaa myös puheenvuoron. Kiitos, rouva puhemies. Rouva puhemies, voin sanoa kollega Kosesille, että vedämme pois tämän vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen. Minä esitin tätä ryhmälleni yhdestä yksinkertaisesta syystä, koska seuraava tarkistusesitys, jonka 102 kollegaa kaikista ryhmistä on allekirjoittanut, osoittaa, että keskustelussa transaktioverosta ei ole kysymys sosialistisesta tai eh, konservatiivisesta tai kansanpuolueen ehdotuksesta tai vihreästä ehdotuksesta. Kysymys on siitä, että meidän täytyy tehdä institutionaalinen esitys, institutionaalinen viesti siitä, että tämä talo yli ryhmärajojen pystyy sanomaan, että me haluamme, että yksityistalouden sektori tekee oman osansa, kantaa oman osansa kriisistä selviytymisen lastista. Se ei ole sosialistista, se ei ole kansanpuolueen tahtoa, se on meidän yhteinen tahtomme. Jos me haluamme nyt instituutiona esittää tämän, se on suuri menestys tälle talolle Euroopan parlamentille. Siksi vedämme oman ehdotuksemme pois. Mrs. Kratsa, you've Edustaja Kratsa on pyytänyt puheenvuoroa. Puhemies, eilen täysistunnossa teimme toisenkin ehdotuksen EPPstä ja haluaisin tätä selventää me tässä suunnattiin äh, nämä kommentit Euroopan unionin talousarvioon eilen. Me keskustelimme tästä ja odotamme vastausta, jotta me voisimme jonkinlaisen kompromissiratkaisun löytää, jonka voisimme sitten osoittaa EUn toimielimillä. Uh, Meidän tulisi nyt mielestäni siirtyä äänestyksiin. Ensinnäkin SND-ryhmän ehdotus on vedetty selkeästi pois, joten jatkamme muilla äänestyksillä. Eli menemme heti tarkistukseen kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Nyt äänestämme yksittäistä kappaleista. Kappale 20. äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 32 kahdessa osassa, kumpikin nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa kappaleesta 32 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kappaleesta 32. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestys, äänestäneet? Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty. Kappale 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 40 puolesta vastaan tyhjää. Tämä meni tiukalle ja tarkastetaan. Tarkastetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Tarkistetaanpa tämä koneäänestys 42. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta 65 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma luonnos. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys eli Estrella mietinnöstä terveyserojen vähentäminen. Ja ymmärtääkseni edustaja Alkan haluaa puheenvuoron. Uh, uh, niin. Tämä koskee erityisesti tanskalaisia. Tämä tanskankielisessä käännöksessä on sana equitable käännetty väärin koska tanskankielinen käännös merkitsee samankaltaista tai samaa, joten tämä täytyisi kääntää oikeudenmukaisena. En tiedä, onko ruotsalaisilla sama ongelma. Käytyy siis kääntää tämä oikein tanskaksi. Thank you, Mrs. Auken. Kiitoksia, edustaja Auken. Nyt menemme äänestyksiin kappale neljä kahdessa osassa. Nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa ei olekaan nimenhuutoäänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa on nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale viisi kahdessa osassa. Ah, kappale 5 onkin ilmeisesti kolmessa osassa. Minulle on nyt tässä annettu väärät äänestysnuotit. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kolmas osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pale kuusi toisessa os- kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 7. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy hyväksytty. Kappale kahdeksan kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa ei ole nimenhuutoäänestys puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ole yhdeksän nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 24 äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 25 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 26 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kappale 28 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 29. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 36 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Hyvä on. Tarkistetaan paljon 37 ensimmäinen osa koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kappale 53 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäisestä osasta ei ole nimenhuutoäänestystä puolesta vastaan tyhjää. Tämä meni tiukille, joten tarkistetaan tämä koneellisesti. 53 ensimmäinen osa ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Pale 56 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 57. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 64, toisessa, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden tasakappale D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Rontosan kappale G, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kappale H. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Verontasan kappale I äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. johdanto kappale O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale AA kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantaosan kappale AD nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty päätöslauselma luonnos kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijällemme. Now the report by Mr. Seuraavaksi sitten Jolin mietintö yhteistyöstä kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla. Me äänestämme päätöslauselmasta ja ensin kappale 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kappale 12 puolesta vastaan, tyhjää. Aika tiukka tulos. Tarkistamme koneellisesti kappale 12. Full voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ta- We will send a technician. Lähetämme teknikon luoksenne. Sitten kappale 15. Kohta kohdalta äänestys kahdesta, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme jälkimmäinen osa kappaleesta 15. Vote is now closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 19 puolesta vastaan tyhjää. Tiukka tulos. Tarkistamme koneellisesti kappale 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kappale 20 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 30 kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 33, myöskin kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme jälkimmäinen osa kappaleesta 33. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikein mielelläni tarkistutan. Tarkistus yksi Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kappale 39 kohta kohdalta äänestyksenä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Keskimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä toinen osa kappaleesta 39. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Kolmas osa kappaleesta 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Kappale 61. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 66 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 68 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale G puolesta vastaan tyhjää tiukka tulos. Tarkistamme koneäänestyksellä johdantosan kappale G. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdantosan kappale H. It is the original text alkuperäinen teksti siis hyväksyttiin, ei tarkistus, vaan alkuperäinen teksti. Eli johdan, johdanto-osan kappale H puolesta vastaan tyhjää. Äänestystulos on se epäselvä, eli tarkistamme koneellisesti johdantosan kappale H. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Puhemies korjaa hylätty. Olette näköjään hereillä. Päätöslauselma muutettuna kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme Papastamkosin mietinnöstä, joka liittyy maatalouteen ja kansainväliseen kauppaan. Kappale kolme kohta kohdalta äänestyksenä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 12 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Keskimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistamme, jos haluatte. Siis toinen osa. Jotkut eivät nostaneet kättä, eli tarkistamme toisen osan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos tarkistamme koneellisesti kolmas osa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 11, puhemies korva, kappale 13, kohta kohdalta äänestyksenä kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 14 kahdessa osassa myöskin ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme jälkimmäisen osan kappaleesta 14. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kappale 16 kahdessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 21 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 33 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 33 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 34 kahdessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 42 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 43. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. You've all voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty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 koneäänestyksellä viides osa kappaleesta 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Eli siirrymme kuudenteen osaan puolesta vastaan tyhjää tiukka tulos, eli tarkistamme kuudes osa kappaleessa 47. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten seitsemäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 49 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voimme tarkistaa jälkimmäinen osa kappaleesta 49. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Kappale 51 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 52 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 53 joku haluaa tarkastuttaa, eli äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kappale 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Kappale 54. Äänestys päättyy. Kappale 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 58 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdanto kappale R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi herra Hoislingin mietintö EUn valkuaisvajeesta. Herra Hoisling esittelijänä haluaa puheenvuoron. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Mietinnössä on kysymys siitä, että 80 prosenttinen valkuaisainen vaje Euroopan unionissa puretaan edistämällä valkoasannetuotantoa Euroopassa. Kysymys oli siitä, että käytäisiin keskustelua nollatoleranssista, eikä siitä, että puhuttaisiin siitä, että helpotettaisiin kenesti muutetun soijan tuontia. Siksi pyytäisin, että äänestäisitte kohtia 3 ja 9 vastaan, koska ne muuttaisivat täysin mietinnön luonnetta. Jos nämä kohdat hyväksytään, minä joudun sitten vetämään nimeni pois mietinnöstä. Thank you. We will now move... Kiitos. Ja nyt ryhdymme äänestämään. Ensimmäisenä kappale kaksi äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale kolme myöskin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Kappale 5 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 7. Äänestys alkaa. Myöskin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 9, myöskin nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 10 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys on päättynyt. Ensimmäinen osa hyväksytty ja nyt sitten toinen osa äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 11 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kappale 14 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 15 kolmessa osassa. Kaikki nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys on päättynyt. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja kolmas osa äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Kolmas osa on hyväksytty. Kappale 16 nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdantoosan viite kahdeksan puolesta. Johdantoosan viite kahdeksan vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä johdantoosan viite kahdeksan. Äänestys on päättynyt. Selvästikin hyväksytty hyväksytty. Johdantosan kappale C kahdessa osassa kohta kohdalta äänestyksen ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale E puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale H kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä jälkimmäinen osa osan kappaleesta H. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. osan kappale I puolesta vastaan. Otetaanpa uusiksi. osan kappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale K, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantosan kappale Q kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale T kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale X, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdantosan kappale Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale A1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty hyväksytty. Ja nyt sitten päätöslausuma luonnos kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijä haluaa puheenvuoron. Ja, die Abstimmung. Niin, äänestys meni niin kuin meni, eli mietintöä muutettiin ja pyytäisin, että nimeni poistettaisiin mietinnöstä ja haluaisin antaa mietinnön takaisin. Thank you. Your request has been... Kiitos. Teidän pyyntönne on kirjattu. Seuraavaksi Roa Nedelchevan mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta. Kappale 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 21 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 27 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 28 puolesta haluatte, että tarkistamme kappaleen 27 jälkimmäisen osan äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä kappale 31 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Kappale 34 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä jälkimmäinen osa kappaleesta 34. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kappale 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 52 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme toinen osa kappaleesta 52. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt sitten kolmas osa kappaleesta 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 53 myöskin kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tiukka tulos. Tarkistamme tämän toisen osan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 55 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 61 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä jälkimmäinen osa kappaleesta 61. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 66. Tähän on ilmeisesti herra Silvestriltä suullinen tarkistus. Grazie, Kiitoksia puhemies Äh, kappaleeseen 66 sen jälkeen, kun on sanottu, että vaaditaan, että naisilla on oikeus valvoa ähm, valvoa ähm, lisääntymisterveyttään ja helpotettu pääsy ähm, aborttiin ja ehkäisyvälineisiin. Ja lisäisin siihen, että tunnustetaan myöskin syntymättömän elämän oikeus elämään ja otetaan käyttöön erilaisia sosiaalisia politiikkoja, joilla mahdollistetaan se, että naiset voivat ylittää syyt, jotka johtavat yleensä aborttiin. Tällä tavoin naiset voivat turvallisesti saada abortin, mutta mutta tällä tavoin varmistetaan myös, että abortti ei ole mikään, syn, mikään ehkäisyväline. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Tulos on selvä, vastustusta on. Kiitos, me emme äänestä suullisesta, äänestyksestä, äh, suullisesta tarkistuksesta. Eli palaamme kappaleeseen 66 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksellä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Toinen osa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme, jos niin toivotte, kolmas osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty. Kappale 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osaan kappale U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma luonnos kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksellä, voimmeko tarkistaa päätöslauselman luonnoksen kokonaisuutena. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Ja sitten viimeinen mietintö on Rova Plamin mietintö liittyen naisten köyhyyteen. Äänestetään kappaleesta kahdeksan kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Kappale 15 tarkistamme. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Kappale 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme jälkimmäinen osa kappaleesta 16. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä kappale 34. Äänestys on päättynyt. selvästi hylätty. Kappale 38 neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa. No me tarkistamme toisen osan kappaleesta 38. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 43 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksellä kappale 43 ja sen kolmas osa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 45 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 50 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, toinen osa vastaan. I'm sorry. Pyydän anteeksi, minä olen väsynyt, joten kyllä tekin varmaan olette väsyneitä. Siis kappale 50 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 57, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 77 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jälkimmäinen osa raukeaa. Kappale 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale E puolesta vastaan tyhjää hylätty. N puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslausuman luonnos kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme äänestysselitykseen. Angelis on the Schademoser report. De Angelis eh, Schaldemosen mietinnöstä.